Dzień dobry, witam Państwa. Rozumiem, że mamy wszyscy karty do głosowania. Tervetuloa. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Toivotan näin. Przyjęcie porządku dziennego. Hyvät kollegat, esityslistan hyväksyminen. Jos huomautettavaa ei ole, niin esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset kokous välitetään suoratoistona internetissä. Tulkkaus on käytössä 20 kielellä. Tsekkiä, Maltaa, Slovakia ja Iirin kieltä ei ole käytössä. Edustaja Hoivuhin kutsusta. Meillä on paikalla myös dokumentin kuvaustiimi televisiosta. Ja paikallistelevision journalisteja on edustaja Donanon kutsusta paikalla. He edustavat Ranskan televisiokanava kolme. Sitten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 12. maaliskuuta, 19. 20. maaliskuuta, 12. huhtikuuta, 23. ja 24. huhtikuuta. Tavan omaiseen tapaan, jos huomio, huomautuksia ei esitetä, niin pöytäkirjat on näin hyväksytty. Sitten koneäänestys. Kohta neljä esityslistalla aiheena integroidut maatilat tilastot. Esittelijänä tässä aiheessa Maria Gabriela Zoana. Olemme saaneet alustavan sopimuksen toimielinten välisissä neuvotteluissa. Huhtikuun kokouksessamme esittelijämme edustaja Zoana ilmoitti kollegoille, että neuvoston kanssa on saatu aikaiseksi alustava sopimus integroiduista maatilatilastoista. Tämä sopimus saavutettiin kolmannessa kolmikantakokouksessa 11. huhtikuuta. Tämän jälkeen Koreper viime viikolla 8. toukokuuta hyväksyi tämän asian. Ja nyt on meidän vuoromme hyväksyä tämä aihe. Hyväksymme yhdessä äänestyksessä tämän sopimuksen. Haluaako esitteli Soana lisätä jotakin? Olkaa hyvä. Așa cum am informat la ultima uh, întâlnire, a avut loc trialogul, uh, au avut loc trei întâlniri, a fost până... Kiitos. Meillä oli kolme kolmikantaneuvottelua ja me onnistumme saamaan sopimuksen aikaiseksi. Haluaisin kiittää kaikkia ponnisteluista. Kiitos. Mikrofoni, puheenjohtaja. Okei, okay, takim razie przechodzimy do głosowania. No hyvä. Näin voimme siirtyä äänestämään. Äänestys alkaa. Czy wszyscy zagłosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Vielä pieni hetki. Tämähän on ensimmäinen äänestys tälle päivälle, joten hieman vielä lisää aikaa. Eli äänestämme nyt vain tästä mietinnöstä. Seuraavassa kohdassa onkin jo toinen juttu. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon esittelijälle. Ja sitten työ jatkuu tässä aiheessa. Seuraavaksi siirrymme varsinaiseen äänestyssession pääkohtaan, eli kohtaan viisi, elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuus. Aivan niin kuin tiedätte, kyse on meidän vastuumme vastauksestamme komission tiedonantoon. Me olemme varsin nopeasti voineet reagoida tällä tavalla, antaa oman kantamme tiettäväksi ja myös täysistunnossa äänestämme varsin nopeasti tässä lainsäädäntömenettelyssä. Komissio esittelee tämän ehdotuksen touko-kesäkuun vaiheessa ja voimme todeta, että me olemme tehneet oman osuutemme. Meillä on myös ympäristö, DV, INTA, budjetti, talousvalvonnan valvontavaliokuntien lausunnot. Ja luonnollisesti työtä on ollut koordinoimassa edustaja Dorfman me kiitämme häntä vielä hetken kuluttua vielä lisää, mutta nyt hän saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti, niin kuin jo mainitsitte, tämä mietintö on valmisteltu erittäin tiukassa tiivissä aikataulussa. Tavoitteena oli vielä reagoida ennen tämän kuun loppua jolloin lainsäädäntöehdotuksia tulee. Ja toivon toden totta, että toukokuun täysistunnossa Strasburgissa saamme tekstin lopullisesti hyväksyttyä. Tämä kaikki oli mahdollista rakentavan yhteistyömme ansiosta ja tästä syystä haluaisinkin kiittää kiittää varjoesittelijöitä ja lausunnon valmistelijoita eri valiokunnista. Ilman näin rakentavaa henkeä tässä työssä me emme kyllä näin lyhyessä aikataulussa tätä työtä olisi saanut, saaneet tehtyä. Kiitän muuten myös sihteeristöä. Sihteeristöltä on vaadittu tässä viime kuukausina kyllä hyvin paljon, joten kiitokset myös teille. Kiitos. Edustaja Dess, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää Herbert Dorfmania tästä Herkuleen työstä ja myös kaikkia avustajia siitä, että tässä on näin ripeästi tehty töitä ja laadittu esit- äänestyslista. Tarkistus 756, joka on kompromississa 14, siitä pitäisi äänestää erikseen, koska tässä on nyt niin paljon tarkistuksia, niin yksi saattaa kadota kompromissiin, mutta mielestäni tästä täytyy äänestää erikseen. Pan poseł Erdos. Köszönöm szépen Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijäämme ja varjoesittelijöitä Kuten herra Tessillä tuossa äsken, minullakin olisi pyyntö. Minä pyytäisin, että 429 tarkistus erotettaisiin kompromissista. 429. Tässä kyse on kastelusta jäsenvaltioissa, joissa tarkastelutaso ei ole unionin keskimäärän tasolla. No niin, tosiaan Sikierski, Buda, Kalinowski, Dorfman, Dess ja Nekov ovat tosiaan allekirjoittaneet tämän 429 tarkistuksen, joka on hyvin tärkeä tarkistus. Ja en itse asiassa näe sitä kompromississa, joten pyydän, että tästä äänestetään erikseen. Edustaja Andriu. Oui, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää edustaja Dorfmania hänen tekemänsä työn laadusta. Ja voin yhtyä Albert Dessin kommentteihin. Haluaisin juuri ennen äänestystä kääntyä komission kollegoiden puoleen. Eli puheenjohtaja, minkälaisen vaikutuksen tämä nyt tekee kun me toimimme tässä parlamenttina ikään kuin hyödyllisenä idioottina. Me äänestämme mietinnöstä maatalouden tulevaisuudesta ja 29. päivä on täysistunto. Komissio on sitten nämä lainsäädäntöehdotuksensa vuotanut hyödyllisesti. Minun mielestä tämä ei ole aivan, aivan korrektia demokratian näkökulmasta toimia tällaisessa roolissa. Me tiedämme, että aikataulu on tiukka. Olisi ollut hyvä, että parlamenttia ja meidän työtämme kunnioitettaisiin vakavasti. Tämän halusin tänään todeta ennen kuin äänestämme. Kun käytetään tähän työhön näin monia tunteja, käsittelemme maatalouden eh, ruoantuotannon tulevaisuutta, niin kyllä komission tulisi jossain määrin kunnioitusta osoittaa. Tämän halusin sanoa puheenjohtaja. Nie otwieramy dyskusji. Hyvät kollegat, me emme avaa nyt keskustelua. Kaikkien ei nyt tarvitse välttämättä käyttää puheenvuoroa, jollei sitten ole kyse äänestykseen vaikuttavista asioista. Edustaja Antrieu, minä olin ymmärtänyt niin, että hän olisi käsitellyt nimenomaan ihan muodollisia kysymyksiä äänestykseen liittyen. Jos teillä on kommentteja. Tähän kaikki luonnollisesti kiittävät edustaja Dorfmannia, mutta jos teillä on kommentteja itse tähän äänestykseen liittyen, niin se on ihan ok. Muita keskustelun aiheita ei avata. Auch ich möchte mich bedanken bei, bei Herrn Dorfmann. Minäkin haluan kiittää herra Dorfmannia ja varjoesittelijöitä. Niin, herra Anju, voinko auttaa teitä jotenkin? Niin, me olemme keskustelleet argumenttien pohjalta, emme ideologioiden pohjalta. No, tietysti vihreiden tarkistukset olisivat menneet pidemmälle kuin nämä kompromissit. Olen nyt hieman skeptinen sen suhteen, että niitä nyt tässä taas avataan. Mielestäni meidän pitäisi pysyä kompromissitarkistuksissa. Druga część opinii zawiera się w temacie. Jeszcze pani poseł Gosiewska, proszę. Niin. Edustaja Kosevska nyt vielä. Kyllähän edellinenkin liittyi aiheeseen. Varmasti kaikki nyt haluavat edustaja Dorfmania kiittää ja se kestää sitten puolitoista tuntia. Kiitoksia. Minulla on huomio, joka liittyy kompromissiin seitsemän. Siinä kyse on riittämättömästä että tuki en tasapainosta, eli kyse on tuista. Minä en ymmärrä, miten tämä ylipäätään on mahdollista toteuttaa, vai onko tämä pelkkää illuusiota, että näitä tukia tasataan. Kyllä, itäisen Euroopan maat jäävät edelleen tässä heikompaan asemaan. Ei tässä minkäännäköisestä tasapainottamisesta ole kyse, koska tämä ei ole kertaakaan toteuttamiskelpoinen tämä ehdotus. Tässä puhutaan luonnonolosuhteista, tuotantokustannuksista ja minun mielestäni Ähm, maksutasaukset ovat ehdottoman välttämättömiä tarpeen ilman mitään ehtoja. Minkä näköisiä ehtoja näihin tasauksiin ei saa nivoa, koska muussa tapauksessa Keski- ja Itä-Euroopan maat jäävät edelleen heikompaan asemaan. Näin Puolan viljelijät eivät koskaan pääse samalle tasolle maksujen suhteen ja tukien suhteen kuin rajan toisella puolella vaikkapa Saksassa viljelijät pääsevät. Kyllä minä suhtaudun myönteisesti tähän mietintöön, mutta en minä tällaista voi tukea. Edustaja Dortman, jos haluatte vastata, niin se sopii. Kosieska esitti kysymyksen teille. Pani Posso Aguilera. Edustaja Aguilerakin. Eh, yo lo que quiero decir es que... Kiitoksia. Meillä on ollut hyvin vähän aikaa ja tässä lyhyessä ajassa olemme saaneet eh, vielä tällä viikolla paljon aikaan kompromissien aikaansaaminen äh, on ollut hyvin, hyvin vaikea. Nyt ei ole oikea hetki lähteä äh, erottelemaan eri tarkistuksia näistä kompromisseista. Meillä on kompromissit, äänestäkäämme äh, kompromisseista tällaisenaan äänestyslistana. Minun ryhmäni ei hyväksy sitä, että näitä tarkistuksia aletaan täältä nyt irrottaa näistä kompromisseista. Jos tähän lähdetään, niin sitten meillä on kaikilla varmasti jotain mielipiteitä ja haluamme erottaa kompromisseista eri tarkistuksia itse kukin. Meidän on äänestettävä äänestyslistasta juuri tällaisenaan. No ale, ale może damy głos panu posłowi Dorfmanowi, żebyś... Niin, kuuntelemme kuitenkin edustaja Dorfmania, että hän voi vastata, olkaa hyvä. No ei minulla nyt ole mitään sitä vastaan, että näistä kahdesta kohdasta äänestetään erikseen mutta ehkä kollega Dessille sopii, että me viemme nämä täysistuntoon ja äänestämme siellä sitten näistä kahdesta kohdasta. Sehän on periaatteessa sama tulos. Ehkä se on parempi kuin, että täällä nyt viime tipassa äänestetään näistä erikseen. E, Edustaja Dess. Hän vetää pyyntönsä pois Ertos samaan tapaan. Edustaja Dorfman, muille, muihin kommentteihin ei eh, liene tarpeen vastata. Nyt kaikki voivat sitten ilmaista kantansa äänestyksen kautta. Kiitos näistä kommenteista ja puheenvuoroista ja voimme siirtyä äänestämään. Bardzo bym prosił, aby podnosić rękę, szczególnie proszę. Pyydän teitä todella nyt nostamaan selkeästi kätenne ja pyydän myös e, varjoesittelijöitä ja ryhmien e, johtajia näyttämään selkeät äänestysmerkit. Minulla on EPPn äänestyslista ja haluan tietää, miten muut äänestävät, eli katselen sinne sitten tarkkaan. Tarkistus yksi puolesta vastaan Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Hyväksytty. Kolme puolesta. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Viisi puolesta vastaan. Äänestys alkaa. Tarkistamme tämän. Äänestys päättyy. Hylätty Riberon tarkistus puolesta vastaan. Ty- hylätty. Ympäristövaliokunta puolesta hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Vastaan myös Envin nelosta puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme tämän. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdella äänellä. Kymmenen puolesta. Hyväksytty. Tarkistus Kymmenen varsinaisesti raukeaa, äh, yhdeksän puolesta vastaan. Ylätty yksitoista puolesta vastaan. Uskon, että se oli hyväksytty, mutta tarkistamme vielä. Yksitoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 12 ja Envi 9 puolesta hyväksytty. Tarkistus. Neljätoista. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 15 ja 16 puolesta. Hyväksytty. 17 ja 22 puolesta. Hyväksytty. 18 puolesta. Hyväksytty. 19 puolesta hyväksytty. Vastaan. Äänestys alkaa. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 20 puolesta Hyväksytty 21 puolesta. Hyväksytty 23. 21 vielä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 23 puolesta hyväksytty. 24 puolesta hyväksytty. 25 puolesta hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 27 puolesta. Hyvä. Vastaan. Hylätty. 28 ja 9 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta. Hyväksytty. 32 puolesta. Hyväksytty. Tarkistamme. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33, 4 ja 8 puolesta hyväksytty. 37 puolesta hyväksytty. 39 ja 40 puolesta hyväksytty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 43 puolesta vastaan. Hylätty. 44 ja Envi puolesta vastaan hylätty. Envi 7 puolesta vastaan hylätty. Envi 8 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme Envi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Envi 14 puolesta hyväksytty. Envi 15 puolesta hyväksytty. viisikymmentä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi Yksi. Kone Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Kolme, kuusi, yksi raukeaa. Näin ollen voimme siirtyä yhdeksän puolesta vastaan hylätty. Envi 1 puolesta hyväksytty. 370 puolesta vastaan hylätty. 371 puolesta vastaan hylätty. 372. A, ah, tarkistamme. 371. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 372 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3, 7, 5 puolesta. Hyväksytty. DV5 puolesta vastaan. Hylätty. DV6 puolesta vastaan hylätty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. DV6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. DV7 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten tarkistus 386 Äänjyltä puolesta vastaan hylätty 387 puolesta vastaan hylätty. Sitten 396 puolesta vastaan hylätty. 397 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 397. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Kompromissit kokonaisuutena 4, 5, 6 ja 7 puolesta. A. Ah, äänestys alkaa siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 422. Eli hypätään yli kaksi sivua. 422. Edustaja Petiriltä puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 42 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Odrzucona. Poprawka... Hylätty. 432 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 9. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 458 puolesta vastaan hylätty. 459 puolesta hyväksytty. 463 puolesta hyväksytty. 464 puolesta vastaan hylätty. Tätä valittelen kovasti henkilökohtaisesti. Neljäsataakuusikymmentäviisi puolesta Vasta. Hyväksytty. Mutta pyytäisin nyt äh, kyllä, että luette, mitä tuossa äskeisessä 464 tarkistuksessa luki. Siis kuulkaapas, kuulkaapas nyt, nyt äänestitte varjoesittelijöiden kannan mukaisesti, mutta minä katson kyllä, että tähän asiaan täytyy palata. No niin, 466 puolesta hyväksytty. 468 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Vasemmisto jakautui. sieltä näyttää. Hylätty. 469 puolesta. Nyt voitte hoitaa asian paremmin kuin äsken puolesta. Hyväksytty. Hienoa, hienoa. Sydämestä kiitokset kaikille. 471 puolesta Kiitos, hyväksytty. No, unohdetaan tuo äskeinen nyt. Annan teille anteeksi. Sitten Envi 64 puolesta. Hyväksytty. 473 puolesta. Vastaan. Hylätty. E- Envi 34 puolesta. Hyväksytty. 474 puolesta hyväksytty. 475 puolesta hyväksytty. 476 puolesta vastaan hylätty. Nyt budjetti neljä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 481 puolesta vastaan. Hylätty. 482 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 482. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 483 puolesta. Hyväksytty. 484 puolesta. Vastaan hylätty. 486 puolesta. Vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. 487 puolesta hyväksytty. 488 puolesta vastaan hylätty. 489 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja jatkamme 504 puolesta. Vastaan. Hylätty. 505 puolesta. Hyväksytty. 507 puolesta. No tarkistetaan ensin tuo 505. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. puolesta. Hyväksytty. 508 puolesta. Hyväksytty. Envi 63 puolesta hyväksytty. 509 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti tämäkin. Äänestys on alkanut 509. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 510 puolesta. Vastaan. Hylätty. 512 puolesta hyväksytty. 513 puolesta vastaan hylätty. 514 puolesta hyväksytty. 515 puolesta vastaan hylätty. 516 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 12 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 540 puolesta vastaan ylätty 598 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi DV19 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt 542 puolesta hyväksytty. 543 puolesta hyväksytty. 548 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 13. Äänestys on alkanut. Eh, hetki vain palaamme vielä 551 tarkistuksen puolesta vastaan. Tarkistetaan tuo koneellisesti 551. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt on vuorossa kompromissi 13. Annilla on jotain sanottavaa minun äänestyskoneeni ei enää toimi, puheenjohtaja. Change seat. No vote for you. No. No, but No, I... no. It's a Brexit. Ah! Last one, right, that was ja już myślałem, że działa Brexit. Przechodzimy do kompromisu 13. No niin, Brexit ei ole vielä toteutunut. Kompromissi 13. Äänestys on alkanut ja päättynyt. Hyväksytty. 573 Karasilta puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. En oikein nähnyt, miten edustaja Vaits tuossa äänesti sitten. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 578 puolesta hyväksytty. 579 puolesta Agnew vielä. But the interpreter in English keeps saying 400 mm, Täällä eh, englannin kielin tulkki sanoo 400 jotain eikä 500 jotain. Tämä nyt on hieman sekavaa. Przepraszam, postaram się mówić wyraźnie. Poprawka 579. Kto jest za? 579. Puolesta kiitos. Vastaan. Hyväksytty tarkistetaan koneellisesti tuo 579, niin saadaan varma tulos. Äänestys on päättynyt. Sitten 583 puolesta hyväksytty. 584 puolesta hyväksytty. 585 puolesta hyväksytty. 586 puolesta hyväksytty. 589 puolesta vastaan hylätty. 591 puolesta hyväksytty. 592 puolesta vastaan hylätty. 593 puolesta vastaan tarkistetaan nämä 593. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Viisi yhdeksän viisi puolesta hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Koneellisesti äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 14. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt jatkamme 633 tarkistuksella. 633. Pari sivua eteenpäin siellä äänestyslistalla. Siitähän me tykkäämme, koska näin pääsemme etenemään sitten. 633 tosiaan. Oletteko löytäneet sen äänet puolesta? Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 637 puolesta vastaan hylätty. 634 puolesta vastaan hylätty. 636 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. 640 puolesta hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 657 puolesta vastaan hylätty. 658 puolesta vastaan hylätty. 659 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan tuo äskeinen 659. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 660 puolesta hyväksytty. 661 puolesta vastaan hylätty. 662 puolesta vastaan hylätty. Ja nyt kompromissi 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Ja seuraava tarkistus 688 puolesta hyväksytty. 650, 695 puolesta Kuusi, kahdeksan, kahdeksan hyväksyttiin juuri äsken, parhaat kollegat, ja nyt kuusi, yhdeksän, viisikin on hyväksytty. 695 raukesi siis. Ja nyt seuraavalle sivulle Noichelilta 689 puolesta. Seuraavan sivun ylhäällä. Ja puhukaapa mikrofoniin. My list is the next 600. Minulla on täällä 691 seuraavana listalla. 187 została przyjęta i mamy... Mm, nyt äänestimme 687 tarkistuksesta, se hyväksyttiin ja siinä sanotaan, että jos se sitten hyväksytään, siirrymme tarkistuksen 689, eli siirrymme seuraavalle sivulle, eli 689 Noihililta, eli hänen tarkistuksensa puolesta. 689 tarkistetaan, koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusisata yhdeksänkymmentä puolesta vastaan hylätty. Kuusi yhdeksän neljä Dorfamilta puolesta hyväksytty. 698 puolesta hyväksytty. 700 puolesta hyväksytty. 705 puolesta vastaan hylätty. 706 puolesta vastaan hylätty. 711 puolesta vastaan hylätty. 712 puolesta Haluatte siis, että 711 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 712 puolesta hyväksytty. 713 puolesta vastaan Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. 713. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 714 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 716 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 717 puolesta vastaan. Hylätty. 718 puolesta hyväksytty. 719 puolesta vastaan hylätty. Mutta me tarkistamme tämän. 719 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 720 puolesta vastaan hylätty. 721 puolesta vastaan hylätty. 722 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Sitten sitten 755 puolesta vastaan hylätty. 760 puolesta vastaan hylätty. kolme puolesta vastaan hylätty. kahdeksan puolesta. 758 vastaan. Tarkistetaan. Rouva Aguilera ei nostanut kättään. Tarkistetaan 758. No nyt on liian myöhäistä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 759 puolesta hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sitten jatketaan, jatketaan kompromissi 19. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Sitten tarkistus 838 seuraavaksi. 8382 sivua eteenpäin. rova Petiriltä puolesta hyväksytty. 839 puolesta hyväksytty. 844 puolesta hyväksytty. 852 puolesta hyväksytty. Herra Buda ei äänestä. 854 seuraavaksi puolesta vastaan hylätty. 855 puolesta hyväksytty. 857 ja 858 puolesta vastaan hylätty. kuusikymmentä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 865 puolesta vastaan hylätty. 868 puolesta hyväksytty. 871 puolesta hyväksytty. 875 puolesta hyväksytty. 876 puolesta hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 902. Kaksi vaan eteenpäin. 902 puolesta. Vastaan Tässä on ilmeisesti äänestysvirhe, koska EPPllä lukee plussa täällä, mutta hylätty. Tarkistetaanpa tämä. 902 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä. Täällä on todistaja, joka voi todistaa, että minulla on lukuja täällä plussa. Kyllä, EPEPltä minä tällaisen plussan sain tänne. No niin. 903 puolesta. Hyväksytty. 904 puolesta. Hyväksytty. 907 puolesta. Hyväksytty. 911 puolesta hyväksytty, 913 puolesta hyväksytty, 916 puolesta vastaan hylätty, 917 puolesta hyväksytty, 918 puolesta hyväksytty, 921 puolesta vastaan hylätty. Sitten 923 puolesta hyväksytty, 924 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan, 924. Todennäköisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Przez lewą stronę I ta lewostrona też nie głosowała za to. No niin, tämä oli vasemmiston tarkistus. No, mutta siellä ei nyt äänestetty puolesta lainkaan. No, 815 puolesta vastaan hyväksytty. Täältä ilmeisesti nyt puuttuu yksi tarkistus 914 Dessilta ja muilta. Se puuttuu täältä listalta, eli 914 Dessilta ja Jaarilta puolesta hyväksytty. Haluatte siis tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Interrupt again, Chairman, but you've just said... Joo, että keskeytin puheenjohtaja. Okei, okei. No, tämä oli vain tekninen virhe, että tämä tarkistus ei ollut tässä luettelossa. Ja siksi selkeästi sanoin, keneltä tämä tarkistus on peräisin. Ja tehän olisitte voineet kysyä, mitä tämä tarkistus sisältää. Herra Agnew, olen kolme kertaa toistanut, että se ei ole tässä äänestyslistassa. Se on tekninen virhe, että se ei siellä ole. Ja minä sanon aivan selkeästi, kuka tämän tarkistuksen on jättänyt. Kolme kertaa sen toistin. Teillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kirjaan tämän kommentin ylös. Pahoittelen, mutta nyt meidän kuitenkin piti näin toimia. Kompromissit 21 ja 22 seuraavaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi sivua eteenpäin. 959 seuraavaksi. 959 niin. tarkistus seuraavaksi puolesta vastaan hyväksytty. Haluatte tarkistaa? Rova Aguilera haluaa tarkistaa tämän. Selvä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 957 ja 960 puolesta hyväksytty. 961 puolesta hyväksytty. 966 puolesta vastaan hylätty. 973 puolesta hyväksytty. 981 puolesta Minkä halusitte siis tarkistaa? 981 hyväksyttiin. 1012 puolesta hyväksytty. Kompromissi 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 1004 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 1004. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1000 puolesta vastaan hylätty. 999 puolesta hyväksytty. Yhdeksän hyl- hylätty, Envi 16 hyväksytty. 1010 vaitsilta puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1011 puolesta vastaan. Hylätty. 1013 puolesta hyväksytty. 1014 puolesta hyväksytty. 2018 puolesta hyväksytty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja seuraava tarkistus on 1047. 1047 puolesta hyväksytty. 1058 puolesta hyväksytty. 549 puolesta hyväksytty. 1048 puolesta hyväksytty. 1049 puolesta hyväksytty, 1053 puolesta hyväksytty, 1055 puolesta hyväksytty, 1059 puolesta hyväksytty, 1061 puolesta vastaan Tämä tarkistetaan. 1061 äänestys alkaa. No nie, pani poseł nie zagłosowała za, tylko teraz dopiero. Zamykam. No te äänestitte liian myöhään. Nyt on äänestys jo päättynyt. Se on hyväksytty. 1063 puolesta vastaan hylätty. 1075 puolesta hyväksytty. Tuhat kuusi puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. 1066. Äänestys päättyy. hylätty. 1067 puolesta hyväksytty. 1070 puolesta hyväksytty. 1072 puolesta hyväksytty. 1074 puolesta hyväksytty. 1079 puolesta vastaan hylätty. 1080 puolesta vastaan hylätty. 1081 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1082 puolesta vastaan hylätty. 1083 ja 4 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 25 ja 26. Yhdessä äänestys alkaa. Sitten 1098 1098 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1101 puolesta vastaan hylätty. Ettekö halua äänestää? Tuhat satakahdeksan puolesta hyväksytty, tuhat puolesta hyväksytty, tuhat ja 17 puolesta hyväksytty. Kompromissi 27. Äänestys alkaa. 1160, koska kompromissi hyväksyttiin edustaja Vaitsilta puolesta vastaan hylätty. 1150 ja 51 puolesta hyväksytty. 1154 ja Envi 60 puolesta hyväksytty. Envi 61 puolesta hyväksytty. 1155 ja 61 puolesta hyväksytty. Kompromissi 28, 29, 30. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 1189, 190 puolesta hyväksytty. Tarkistamme 1190. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa siis 1190 ja äänestys päättyy. Kaksi kompromissia, 31 ja 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten tarkistus 1211 Vaitsilta 1100 Vaitsilta 1217 hyväksytty 1100. Äänestys päättyy. Ja nyt 1227. 1227 puolesta hyväksytty budjetti. A. No niin, tulos on näkyvissä. Budjetti viisi puolesta. Vastaan. Hylätty. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten 1257 edustaja Hasekampilta puolesta vastaan ylä 1258. Ei, vaan 1259 puolesta vastaan hylätty DV 14 puolesta vastamenta puolesta vastaan hylätty. Vaitsilta 1261 puolesta vastaan hylätty. Inta 1 hyväksytty. DV3 puolesta hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. DV12 puolesta. Vastaan. Äänestys päättyy. Hylätty. DV13 puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten budjetti 11 puolesta 65 puolesta hyväksytty 1269 puolesta vastaan hylätty 1270 puolesta vastaan tar- hylätty 1271 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistamme tämän. 1272 puolesta vastaan. Hyväksytty. 1294 ja Inta 11 puolesta vastaan hylätty. Inta 4 puolesta. Äh, 14 puolesta. Hyväksytty. Inta 15 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten puolesta vastaan hylätty 1289 puolesta vastaan hylätty. DV16 puolesta vastaan hylätty. 1291 puolesta hyväksytty. DV18 puolesta hyväksytty. 1292 puolesta vastaan hylätty. 1293 puolesta vastaan hylätty. 1295, ei vaan 6 puolesta vastaan hylätty. 1298 puolesta vastaan hylätty. 1299 puolesta vastaan hylätty. 1300 puolesta vastaan hyväksytty. 1301 puolesta vastaan hylätty. 1302 puolesta vastaan hylätty, 1305 puolesta vastaan hylätty, 1306 puolesta vastaan hylätty, 1307 puolesta vastaan hylätty, 1308 puolesta vastaan hylätty, budjetti 13 puolesta hyväksytty, budjetti 14 puolesta hyväksytty, Inta 7 puolesta hyväksytty. Kompromissi 36. Äänestys alkaa. Kompromissi on hyväksytty. Sitten 1319 puolesta vastaan hylätty. 1324 puolesta vastaan hylätty. 1322 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 1322. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1323 puolesta. Hyväksytty. 1325 puolesta. Hyväksytty. Odottelin kyllä teitä. Oliko se nyt ylös vai alaspäin? Äänestys alkaa ja olemme kohdassa 1325. Edustaja Melolta. Äänestys alkaa. Alusta lähtien olisi pitänyt olla mukana. Äänestys päättyy. Niin, minä näin kyllä plussaa ja nyt näytetään miinusta. 1326 hylätty, 1327 puolesta hyväksytty, 1328 puolesta hyväksytty, 1329 puolesta vastaan hylätty. 1330 puolesta vastaan hylätty. Envi 62 puolesta hyväksytty. Kompromissi 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV 8 puolesta vastaan hylätty, DV9 puolesta hyväksytty, DV22 puolesta hyväksytty, DV23 puolesta vastaan hylätty, DV24 puolesta vastaan hylätty, DV25 puolesta hyväksytty, DV27 puolesta hyväksytty, DV28 puolesta hyväksytty, DV29 puolesta hylätty, kompromissi 38 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 864 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 864. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 517. Asekampilta puolesta. Hyväksytty. Kompromissi 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis hyväksytty. Nyt tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt kokonaisuutena 41-42 kompromissit. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Nyt 40, 3, 4 ja 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten tarkistus 60 puolesta hyväksytty Envi I, puolesta hyväksytty Envi J, puolesta hyväksytty 76, Jelaelta puolesta hyväksytty kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 77 puolesta hyväksytty, 63 puolesta hyväksytty, kompromissi C, äänestys alkaa. Hyväksytty, sitten kompromissi D, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 115 ja 116 puolesta hyväksytty kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 Vaitsilta puolesta vastaan hylätty, 127 ja 8 puolesta hyväksytty, 130 puolesta vastaan hylätty, 131 puolesta hyväksytty, 132 ja 3 puolesta hyväksytty, kompromissi F, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan. Äänestys alkaa. Tarkistamme tämän. 134. Edustaja Senra ja muut. 134. Hylätty. 142. Vaitsilta puolesta vastaan hylätty. 143 ja 4 Haluatteko tarkistaa 142? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 143 ja 4 puolesta hyväksytty. 145 puolesta hyväksytty. 146 puolesta vastaan Tarkistamme. 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 151 puolesta vastaan hylätty, 152 ja 3 puolesta hyväksytty, 154 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 173. Onko suvania? Äänestys päättyy. hylätty. Tällaistakin tapahtuu sitten Envi Kaksois V hyväksytty, AM puolesta hyväksytty, NVAN puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan NVAN. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi H. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 192 ja 4 puolesta vastaan hylätty. 193 puolesta vastaan hylätty. 195 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. 195. Äänestys on päättynyt. Edustaja Buddha taisi tässä nyt erehtyä itsekin. Itsellekin tällaista on sattunut. Sitten 147 puolesta. Vastaan hylätty. 197 puolesta vastaan hylätty. 199 puolesta vastaan Koneäänestys. Toistan 199 tarkistus siis kyseessä. Puolesta vastaan. Kyllä tämä toden totta täytyy nyt koneäänestyksenä toimittaa. Äänestys on alkanut. Edustaja Aguilera kannattaa tässä Petirin tarkistusta, vai niin? No, hylätty kuitenkin. 201 puolesta. Hyväksytty. 202 puolesta vastaan. Hyväksytty. Budjetti D puolesta vastaan. Koneäänestys, budjetti D. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Seuraavaksi kompromissi. Yksi sanoo puheenjohtaja, mutta kyseessä lienee I. Äänestys on alkanut ja päättynyt. hyväksytty. Andri 219 puolesta vastaan. Koneäänestys tästäkin 219. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 221 puolesta vastaan hylätty. 224 puolesta vastaan tarkistetaan 224 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 225 puolesta hyväksytty. Kompromissi J. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 241 puolesta vastaan. tarkistetaan koneellisesti 241. Äänestys on käynnissä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 246 ja 7 puolesta hyväksytty. 249 puolesta hyväksytty. 250 puolesta hyväksytty. 253 puolesta hyväksytty. Kompromissi K. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta hyväksytty. Envi T puolesta hyväksytty. Envi A puolesta hyväksytty. Envi K puolesta hyväksytty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. 91 puolesta vastaan hylätty. Envi N puolesta vastaan hylätty. 244 puolesta hyväksytty. 245 puolesta vastaan hylätty tarkistetaan 245 koneäänestyksellä. Tätä toivottiin. Äänestys on päättynyt. Envi M. Raukeaa. Ei, Envi M. Sittenkin siitä on äänestettävä puolesta hyväksytty. Toista vielä meni vähän nopeasti tuo äskeinen NVM puolesta hyväksytty. 267 puolesta hyväksytty. Sata seitsemänkymmentä kaksi puolesta. Sata alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Siitä on jo toimitettu äänestys tästä syystä. Siitä ei äänestetä uudelleen. Nyt siis kompromissi L tässä oli siis tosiaan virhe äänestyslistassa. Pahoittelen, olisi pitänyt ilmoittaa teille tuosta virheestä, mutta nyt siis todella äänestys kompromissista L on jo päättynytkin ja hyväksytty. 282 puolesta hyväksytty. 284 puolesta vastaan hylätty. NVAF 4 puolesta hyväksytty. Kompromissi N. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty kompromissi O. Äänestys on alkanut. San puolesta. Hyväksytty. Kompromissi P. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi Q. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 343 ja Envi AJ puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti äänestys on alkanut 343. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Envi AK puolesta hyväksytty. 346 Schreier puolesta hyväksytty. 347 puolesta hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tarvitaan DV1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi R. Äänestys on alkanut. S. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Sitten äh, tarkistus 95 puolesta vastaan hylätty. 200. Kompromissi T. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromissi on hyväksytty, hylätty. Kompromissi U. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kompromissi V. Äänestys on alkanut. Kompromissi V. Ja hyvät naiset ja herrat, loppuäänestys koko mietinnöstä näin muutettuna. Äänestys on päättynyt. Mietintö on hyväksytty. Lämpimät onnittelut esittelijällemme. että äh, osoittavat äh, arvostuksemme esittelijällemme. Esittelijä Lopuksi haluaisin vielä kiittää kaikkia, jotka ovat työstäneet tätä mietintöä. Se, mitä kollega Andrew sanoi, että komissio ei ota meitä vakavasti. No, se on oikeastaan ehkä meidän syymme, että komissio ei ota meitä vakavasti. Tässä ei nyt ole kyse ainoastaan siitä. No, niin täytyy sitten katsoa, mitä me teemme. Meidän tehtävämme on muuttaa näitä lainsäädäntöehdotuksia ja tämän mietinnön kautta me olemme kuitenkin pystyneet ilmaisemaan selkeästi parlamentin kannan ja me äh, Maggie ja Magdalena henkilökohtaisesti. Kiitokset teille, olette tehneet valtavan työn lyhyessä ajassa. Todella. No niin, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten me kiitämme vielä kerran esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä, miten jatketaan. Siirrymme esityslistan kohtaan kuusi tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla. On myynnissä erilaatuisia tuotteita. Tämä käytäntö on lopetettava. Kiitos. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kuusi puolesta hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vastaan hylätty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tarkista. Ja sitten äänestämme muutetusta lausunnosta. Yksi vasta ääni, yksi tyhjä ääni. Haluaako esitteli vielä puheenvuoron? Ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aika todella valmistauduttu. Haluan ensin kiittää sihteeristöä ja koko tiimiä tämän matkan valmisteluista. Ensinnäkin kun ajatellaan matkan kestoa, niin luonnollisesti tämä vaikutti myös sisältöön. ja on syventää. Voitaisiin ehdottaa sitä, että parlamentin sääntöjä hieman tarkistettaisiin. Ei nyt sentään tarvitsisi olla aivan kahden viikon. Eli kun menemme näin kauaksi, näin lyhyeksi aikaa, niin mm, se on tietenkin harmi tulosten kannalta. No sitten itse sisältökysymykseen. Minulla on sama tuntemus kuin teilläkin, puheenjohtaja. Tämä oli melko moisen hyvin valmisteltu ö, tapaaminen, eli, eli samat sanat toistuivat eri tapaamisissa. Ei tämä lähestymistapa kyllä jättänyt ketään kylmäksi. Me kuulimme samoja vastauksia kysymyksiin eri paikoissa. melko moista kapulakieltä Äh, tai ainakin lähellä sitä. No sitten varsinaiseen sisältökysymyksiin. Tilanne ei ollut kovinkaan rauhoittava. Kun katsomme Merkosuursopimuksia, niin näemme, että tässä on kaksi erilaista kulttuuria, toimintatapaa, jotka tässä kohtaavat. Äh, toisaalta on jonkinlaisia mm, eturistiriitoja, jotka näkyvät Euroopankin tasolla – Ja silloin kun kyse on Brasilian kaltaisesta valtavasta maasta ja erityisesti Mato Grossosta, niin näitä eturistiriitoja syntyy. Matalousministeri kuvaili, kuinka esimerkillisesti siellä toimitaan. No sitten tämä kasvipuoli kyllä meitä hieman järkytti tai hälytti. Kun ajatellaan soja- ja maissiviljelyä, siellä on äh, mahdollisuus päivätolkulla edetä ja ympärillä on pelkästään vain valtavia maissi- ja soijapeltoja. Eli maissia ja soijaa, GM-lajiketta mm, siellä viljellään. Ja jos halutaan sitten jatkossa tavanomaista maissia tai soijaa, niin sitä ei juurikaan ole tarjolla. Eli tästä kyllä herää monia, monenmoisia kysymyksiä. Metsät ovat, metsät ovat, on hakattu, toteutetaan varsin yksinkertaista viljelystä, eli kemiallista lannoitteita, koko pelto laitetaan, metsät ovat, on hakattu, toteutetaan varsin yksinkertaista viljelystä, eli kemiallista lannoitteita, koko pelto laitetaan sitten samalle kasville, maisille tai soijalle, GM-lajikkeille, ja kaksi satoa vuodessa saadaan aikaiseksi. Mehän olimme juuri talvikauden lopussa siellä ja me näimme tämän satokierron. Eli tämä kyllä herättää kysymykset, tämä kasvikasvatuspuoli, kasviviljelypuoli. No sitten naudanliha puolella Michel Dantin, joka varmasti puhuu kohta, me kävimme vierailulla teurastamossa ja siellä nousi esille jäljitettävyyskysymys. Me näimme, että kun ajatellaan tätä teurastamoketjua, niin esille nousi hienosti tämä jäljitettävyyskysymys. Kun esitimme kysymyksiä mm, teurastamon vastuuhenkilöille, niin kyllä tässä nämä vastauksetkin herättivät melko mm, lailla kysymyksiä. Jos nyt ymmärsimme oikein, tässä oli hieman epäselvyyttä, niin vetenkin liittyi ongelmia. Eli päivätasolla ilmeisesti 1600 äh, nautaa siellä teurastettiin ja äh, tästä syntyi sitten jäljitettävyysongelmia, huolia. Meillä ei ole lainkaan samanlaiset mallit käytössä. Me näimme, minkälaisia eroja todella järjestelmien välillä on. Ja jos päivässä teurastetaan 1600 nautaa, niin luonnollisesti tämä vaikuttaa jäljitettävyyteen ja eh, puolestaan sitten sopimuksiimme ja analyyseihin. Tässä kohtaa vierailullamme nousivat esiin kasveihin, kasviviljelyyn liittyvät kysymykset ja toisaalta tämä jäljitettävyys lihassa – me näimme sellaisia seikkoja, jotka eivät voi jättää meitä kylmäksi, jotka herättivät kysymyksiä, kun ajattelemme tulevia sopimuksia, joita olemme laatimassa. Oui. Oui, monsieur le président. Je tenais Niin, puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin kiittää siitä teitä puheenjohtaja, miten johditte tätä matkaa kaikki saivat puhua todellakin äh, vapaasti ja esitimme paljon kysymyksiä. Ensinnäkin tästä kestokysymyksestä olisin edustaja Antrion kanssa samaa mieltä. Kun menemme toiselle puolelle maailmaa viideksi päiväksi, kaksi matkapäivää, tiedän, että sääntönähän on kolme päivää paikan päällä, mutta kun kyse on näin kaukaisesta kohteesta, niin viisi päivää ainakin olisi mahdollistanut sen, että olisimme hieman tarkemmin voineet perehtyä tehdä tässä pitkälle meneviä johtopäätöksiä tähän. En kyllä ihan kuitenkaan usko. Itse olisin kasvattajiamme. Me olemme nyt uhranneet heidät tällaisten sopimusten alttarille. Tämä on mielestäni äärimmäisen huolestuttavaa. Toinen kysymys, joka luonnollisesti nousee esiin, on se, että he ovat valmistautumassa nyt myymään tuotteitaan Eurooppaan. He tuottavat ja haluavat tuottaa vientilihaa Eurooppaan vientiin. Ja mitä sitten tuotteiden laatuun tulee? Se on täällä jo sanottukin, glyfosaattia käytetään, käytetään nämä geenimuun tähän Euroopan markkinoiden valloittamiseen ja meidän on huolehdittava siitä, että jos tämä vapaakauppasopimus toteutuu, tähän Euroopan markkinoiden valloittamiseen ja meidän on huolehdittava siitä, että jos tämä vapaakauppasopimus totta, olisivat varmasti kertoneet meille maatalousuudistuksesta, koska nyt nämä suuryritykset ovat vastuussa siitä, että pienviljelijöillä ei enää ole maata saatavilla. Samoin sitten ihmisoikeuskysymykset ja maanviljelijöiden oikeuksien polkeminen ovat asioita, joista olisin halunnut kuulla lisää. Kiitos paljon. Pan poseł Kiitos. Eh, muito obrigado. Já foi muito foi dito, obviamente aqui entre o descritivo e... Kiitos paljon on, on jo sanottu matkasta. On salaliittoteorioitakin esitetty sen suhteen, mitä meidän kumppanimme siellä meille puhuivat. Olen ollut lukuisilla komission valvontamatkoilla mukana, mutta tämä vierailu oli sellainen, jota oli valmisteltu meidän yksiköittemme tuella ja suurlähettilään avustuksella. Kysyin siellä suurlähetystön ihmisiltä, minkälainen heidän lähestymistapansa oli, ja kysyin, että miksi emme tavanneet muita sektoreita ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjä. Meille sanottiin, että ette sellaista halunneet, ette esittäneet tällaista toivetta. Toki se olisi voitu järjestää, Oli, olisimme voineet järjestää äh, muitakin vierailuja. Tietenkään aikaa ei ollut kovinkaan paljon. Se, että saimme kovin yksipuolisen kuvan tällä vierailullamme ja äh, näytti siltä, että tässä on jokin ikään kuin oma lehmä ojassa, niin Tos, toki tässä tilanteessa on toinenkin puoli. Brasilia on maatalousmarkkinoilla keskeinen toimija, ei pelkästään tuotannossa, vaan myös tutkimus- ja kehitystyössä. Heillä on siellä resursseja käytössä valtavasti. Emme käyneet tutkimus- ja kehityslaitoksissa paikan päällä, mutta kuulimme kuitenkin johtajaa, joka osoitti meille, kuinka paljon tutkimuksen alalla on saatu edistystä aikaan ja kuinka suuria investointeja maanviljelykseen tehdään. Tämä on kovin vaikuttava. No sitten minut yllättänyt seikka, jota kollegat eivät ole vielä maininneet. Ministeri nimittäin sanoi, että vakauppasopimus maataloudessa ei ole heille kovinkaan tärkeä. Näin ministeri sanoi. Heillä on ongelmia esimerkiksi viinin ja maitotuotteiden suhteen. Merkosurissa on siis sisäisiäkin ongelmia tiettyjen maataloustuotteiden kohdalla. He ovat hyvin kiinnostuneita naudanlihan tilanteesta näissä kauppasopimuksissa. He haluaisivat päästä sellaiseen sopimukseen, joka sitten kulma voisi hyödyttää molempia osapuolia. Tiedän, että puheaikaa on vähän käytettävissä, mutta haluan mainita vielä sen, että kun he mainitsivat vapakauppasopimuksen EU kanssa, he puhuivat eri aloista, eri tuottoaloista, eri sektoreista, mutta eivät he oikeastaan tienneet kovinkaan paljon Mercosur-vapakauppasopimuksen yksityis, kohdista. He toki tiesivät, että neuvottelujakin täytyy käydä, mutta ei tämä tuntunut olevan heille kovikaan merkittävä aihe. No sitten ympäristökysymykset, luonnon monimuotoisuus. Brasiliassa on hyvin vaikutusvaltainen instituutti, joka on sitoutunut tutkimukseen ja siihen, että ympäristöä suojellaan. Luonnollisesti äh, elintarviketuotannon, maatalousteollisuuden ja monimuotoisuuden puolustajien välillä on olemassa ristiriita, mutta kyllä tällaista keskustelua siellä käydään. Resursseja on ja on myös tahtoa päästä eteenpäin. Brasilia on sellainen maa, jossa ollaan valmiita käymään keskustelua meidän kanssamme. asenne, jonka jotkut mepit omaksuivat, ei ollut niinkään kohtelias. Aika aggressiivinenkin lähestymistapa joillain jäsenillä oli. Totta kai paikallisia ilmiöitä täytyisi käsitellä. On, on jonkinlaista modernia orjuuttakin havaittavissa ja pakkotyötä lähestulkoon tuotantokustannukset ovat matalat. Nämä ovat luonnollisesti huolia ja korruptio on myös huolenaihe. Tässä varmasti kyse on myös läntisestä moraaliudesta. Kyllä meillä täällä Euroopassa on paljon enemmän korruptiota kuin Brasiliassa, eli kyllä täytyy katsoa myös omaa toimintaamme täällä ennen kuin syytetään muita. Heidän oikeusjärjestelmänsä on, on vankka Totta kai ongelmia on aivan niin kuin meilläkin täällä EU:ssa. Tässä oikeastaan se, mitä halusin todeta. Eli halusin hieman tarjota poikkeavan näkemyksen siihen, mitä olemme tähän mennessä kuulleet. Sydämelliset kiitokset. Te saitte nyt hyvin paljon puheaikaa. Me olemme käyttäneet tähän jo hyvin paljon aikaa ja koordinaattoreiden kokouskin tässä vielä on edessämme, joten voisitteko puhua vain minuutin. Herra Des, ei pidempään kuin yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja minä, niin me tuemme satoja pienviljelmiä, muun muassa ihan Bayerista vuosittain noin 500 000 eurolla. Eli kyllä äh, kun 3000 eh, euroa, vaikka tämä sisälsi muun muassa 14 lentoa ja kaikki yöpymiset. Eh, eli eh, kyllä se menikin, kiitos. Esittänyt kysymyksen, jos olisin ollut paikalla siitä, miten laajasti käytetään antibiootteja sekä siipikarjan että nautojen kasvatus. Dziękuję pan poseł Flanagan seuraavaksi. I also wasn't on the mission. Minä luin tämän kertomuksen, vaikka en matkaan osallistunutkaan, ja en tiedä miten se on muualla Brasiliassakin tehtiin vähän niin, että muuten ehkä talo oli hyvin kisekainen, mutta se yksi huone hyvin siivottu. Ja kun sitten on näytetty kaikki hyvät puolet, niin Downtown esimerkiksi toteaa, että eh, jäljitettävyys eh, ei toteudu. Ja Mülleriltä kuulen, että me eh, tekevät hyvin paljon ovat valmiit tekemään mitä tahansa päästäkseen Me Ehkäpä he sanovat paljon, koska Nicholsonkin tässä totesi, että ihan samoja vakuutuksia annettiin kymmenen vuotta sitten, kymmenen vuotta myöhemmin mikään ei ole muuttunut. Nikosson totesi, että tämä sopimus ei millään tavalla hyödytä meidän viljelijöitämme. Kolmisen viikkoa sitten Irlannissa kävimme ympäristön samalla toteuttavissa toteuttavilla tiloilla, joiden